Morvai, olkaa hyvä. Lois, jos. I'm terribly sorry. Olen kovin pahoillani, arvoisa puhemies. Ihmiset tässä kulkevat täällä salissa niin kovasti. Täällä paljon jutellaan ikään kuin kahvilassa. Tämä on todella loukkaava äänestäjien ja kansalaisten suuntaan, että joutuu tällaisissa oloissa täällä puhumaan – Todella toivoisin, että huolehditte siitä, että ihmiset rauhoittuvat, ovat hiljaa. Enkä edes tiedä, mistä nyt keskustelemme, kun sitä ei näy tuolta taululta. Voisitteko huolehtia siitä, että pystymme näkemään, mitä mietintöä nyt käsitellään, ja että voimme myös kuulla, koska minä en mitään kuule, enkä myöskään mitään näe. Pyydän, että te puhemiehenä mikrofoni katkaistiin. Ei, I'm sorry, but... Edustaja Morvai. Olen pahoillani, tähän oli tekninen syy. Toistan vielä, että kyseessä on Beckerin mietintö ja ensimmäiseksi saatte puheenvuoron te. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puhemies. Tässä mietinnössä on kyse työmarkkinoiden lisäintegroimisesta – ja eri palveluista, työnvälityspalveluista. Kun näin tämän otsikon, niin ajattelin, että tämähän on aivan loistavaa, että lopulta integroidaan työmarkkinoita, lopulta ranskalaiset, englantilaiset, saksalaiset lääkärit ja sairaanhoitajat tulevat Unkariin eri jäsenvaltioista ja vihdoinkin Unkarin ongelma ratkaistaan. Voimme vihdoin tarjota potilaille kunnollisia palveluita. Ajattelin, että lopulta Länsi-Euroopasta saapuu Unkariin kaikenlaista työvoimaa. Sitten kuitenkin ymmärsin, että luultavasti tulevaisuus ei kuitenkaan ihan tältä näytä. Siksi olen sitä mieltä, ettei voida puhua työmarkkinoiden integroitumisesta, jos työ, työn perään lähdetään vain yhden suuntaan. Aivovuotoa se on. Edustaja Mamikin, olkaa hyvä.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 kansalaisemme, kun haluavat tehdä työtä toisessa EU-maassa, saavat tasavertaiset työolot ja saman palkan kuin kaikki muut työntekijät kyseisessä maassa, ihan riippumatta siitä, minkä maan kansalaisuuden omaa. Tässä mielessä ei saa syrjiä ketään. Voidaan pitää hyvänä, että tämä ajatus on työstetty tähän mietintöön mukaan. EURES-järjestelmä on auttanut ja sadat tuhannet työnhakijat ovat saaneet näin apua. Toivon, että tätä voidaan vielä kehitellä. Kiitos. Edustaja Sogor. Kiitos. Kyse on työvoiman liikkuvuuden vahvistamisesta. Me haluamme parantaa työllisyyttä Euroopan unionissa ja minä pidän näitä tavoitteita hyvin tärkeinä. Haluaisin kuitenkin lisätä sen, että lisäksi on parannettava kohesiopolitiikkaa. Huolehdittava siitä, että itäisemmät jäsenvaltiot saavat edistystä. Nyt ihmiset lähtevät idästä länteen työn perään, eikä lähdetä länteen saamaan sosiaalioikeuksia, vaan siksi, että palkkataso on korkeampi. Romaniassa opettajat eivät ansaitse edes 300 kuussa, vaikka tuotteet ja palvelut maksavat idässä aivan yhtä paljon kuin lännessä. Näissä oloissa me emme voi puhua työmarkkinoiden integroitumisesta, emmekä myöskään eurooppalaisista työmarkkinoista. Jos köyhemmät jäsenvaltiot eivät saa kurottua kuilua umpeen. Ihmiset lähtevät vaeltamaan vielä enemmän ja näin tapahtuu aivovuotoa. Kiitos. Nyt edustaja Arnott. Kun maahanmuuttokysymys yhdistyneessä kuningaskunnassa vaikuttaa niin, että 96 prosenttia meille tulevista on taloussiirtolaisia, ovatpa he EU-sta tai sen ulkopuolelta. Nyt meillä on valtavasti ylitarjontaa kouluttamattomasta työväestöstä. Ja Englannin keskuspankki toteaa, että maahanmuutto on lisääntynyt näin paljon ja palkat ovat leikkautuneet sitten yli, yllä prosentilla. Omassa vaalipiirissäni tämä näkyy selkeästi. Siellä meillä on maan korkein työttömyysaste. Tämän päivän äänestys siitä, että työn välityspalvelut toimisivat kautta unionin aina silloin, kun esimerkiksi on avoimia paikkoja, niin sitten eh, tämähän toisi vain lisää ihmisiä yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Siellä on vetovoimaa, koska englanti on globaali kieli. Hätäjarru voidaan unohtaa, koska yhdellä äänestyksellä olemme tehneet paljon enemmän hallaa kuin mitä muutoin. Eli ihmiset aivan tyytyväisenä äänestivät tämän puolesta. We have explanation. Sitten äänestysselitys. kiireellisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian osalta. Ja tässä ensimmäisenä edustaja Peserra. Kiitoksia puhemies. Tunisia on saavuttanut edistystä demokraattisesti viime vuosina. Se on merkittävä kumppani Euroopan ja demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämiselle Maghreb-maissa. Tämä on esimerkki arabikevään vahvistamisesta. Siksi meidän on tuettava tunisiasiksi siksi näiden kiireellisten kauppatoimien puolesta Tunisiassa, mutta en ole yhtä mieltä siitä, että otetaan mukaan tarkistukset, joiden kautta pyritään suojelemaan oliviöljyalaa. Tämän parlamentin espanjanlaisena me jäsenenä ymmärrän tietenkin, että pitää olla varovaisia ja katsoa, mitä vaikutuksia tässä on ja ryhtyä niihin toimiin, jotka päätöslauselmassa on suojelun kannalta, mutta meidän on toi, tuettava Oman kehitystä. Siksi haluaisin todeta, että täältä olisi jatkuvasti vedottava siihen, että Tunisian on puolustettava ihmisoikeuksia mahdollisimman korkealla tasolla. Erityisesti on lopetettava lgbt yhteisön häirintä, koska tällaista ei voida hyväksyä tiellä kohti demokratiaa. Kiitoksia. Next one will be... Seuraavaksi edustaja Senda Rodriguez, olkaa hyvä. Obrigada, presidenta. Votei contra... Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän puolesta, koska olen aivan varma, että nämä, näillä toimilla ei tueta Tunisian maahan, maanviljelijöitä, vaan tämän kautta he, tehdään vain oliveista halvempia, joka tulee, tekee vahinkoa etelämaiden pienille tuottajille ja myös Tunisialle. Ei ole myöskään mitään takeita sillä, että, että öljy tulisi Euroopan markkinoille kustannusten alapuolella Edustaja Mamikins. Kiitos, arvoisa puhemies. Hallinnon muutoksen jälkeen Tunisiassa on lähdetty pitkän aikavälin uudistuksiin, rakenneuudistuksia tapahtuu, mutta jotkut alat ovat todella tärkeitä valtiolle nähdään prioriteetteina. Tässä tapauksessa oliiviöljy. Se oli aikais, mä olin aikaisemmin seitsemänneksi suurin oliivien tuottaja. On tärkeää, että ajatellen, että kyse on kahden vuoden kiintiöjärjestelmästä vuoteen 2017. Sitä voidaan pitää tärkeänä. Tunisia on ollut tärkeä eu kumppani ja näiden kautta tuetaan vakautta edistystä. Kiitos. Děkuji za udělení slova. Já se rovněž hlásím tomu, že jsem podpořil svým Minä itsekin äänestin tämän mietinnön puolesta. Ja minusta meidän täytyy epäilyksettä arvostaa sitä edistystä, jota Tunisia on viiden vuoden aikana saanut aikaiseksi. Se on nyt niin sanotun demokraattisen klubin jäsen ja tämän tulisi olla tärkeämpää kuin se, minkälaiset vaikutukset toimilla on esimerkiksi olivinöljyn tuottajiin. Meidän täytyy suosia tätä maata kokonaisuutena, vaikkakin kielteisiäkin vaikutuksia on sillä, että kauppa on vapaampaa, mutta meidän tulee auttaa Tunisia. Mr. Kelly, did you... Edustaja Kelly, halusitteko tähän kohtaan käyttää puheenvuoro? Olkaa hyvä. Eh, Kiitos. Ryhmäni kanssa äänestin tämän mietinnön osalta. Kuten 78 muuta, 123 vastaan. Tämä on tärkeä mietintö. Meidän pitäisi antaa kaikki mahdollinen apu Tunisialle. Kauppatoimien osalta on kriittisen tärkeää auttaa auttaa maata, erityisesti ajatellen geopoliittista tilannetta. Komissio on hyväksynyt ehdotuksen asetukseksi, joka koskee tiettyjä kiintiöitä Tunisian viennille, joka sallitaan EUn suuntaan. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan, että miljoona ihmistä on suoraan tai epäsuoraan olivin tuotannon, oliviöljyn tuotannossa mukana – Puolivälin arviointi, vaikutusten arviointi, takaa, että saamme tietää, miten tämä vaikuttaa omiin tuottajiimme täällä Euroopassa. Ja siksi, jos se vaikuttaa kielteisesti, voidaan lähteä oikaisutoimiin. Kiitos. We go to the next item. Nyt seuraavaan aiheeseen. Kyseessä on Rodriguezin mietintö ja talouspolitiikan Euroopan ohjausjakso. Ensimmäinen puhuja on edustaja Morvai, olkaa hyvä. Actually, there is uh, very little change in... Itse asiassa on aika vähän eroa, sillä voi, mi, mitä, puhutaanko täällä kovaa vai ei, koska täällä puhutaan niin paljon käytäville. Haluaisin, että pyytäisitte henkilöitä, jotka haluavat jutella keskenään, että he lähtisivät tältä salista pois, niin että me, jotka haluamme pitää puheita, niin voimme niitä täällä pitää. Kiitoksia és akkor most átváltok then i change to my own language magyar nyelvre és a two thousand and sixteen os évi növekedés. kiitos kyse on vuotuisesta kasvuselvityksestä 2016 ja tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että en äänestänyt tämän mietinnön puolesta. Ja pyytäisin vielä että ehdin pitää tämän puheenvuoron, että kello lähtisi liikkeelle uudestaan. Unkarissa me olemme kuulleet tietyltä perheylityksestä, joka toimii yhdessä perheen voimin. Ja minulle kerrottiin, että tämä yrittäjä toivoo, että hänen lapsenlapsensa voivat hoitaa tätä yritystä tulevaisuudessa. Toivottavasti perhe ei joudu lähtemään maasta näin päivänä. Tältä näyttää tulevaisuus, eikä aina tarvitse puhua talouskasvusta, jos että täällä päin uusliberaalin toimintaan. Aika on yksi minuutti, edustaja Morvai. Nyt Gonzales, olkaa hyvä. Okei, okay, then next one, Mr. Mamikin. Hän ei ole paikalla, edustaja Mamikin, olkaa hyvä. Paldies, kundze. Eiropas Savienības ekonomikas pieaugums attīstībā ir... Kiitos. Talouskasvu on tärkeä tekijä Euroopan unionille ja siksi tämä mietintö, joka koskee vuotuista kasvuselvitystä, ansaitsee tukemme. On tärkeää käydä keskusteluita, huolehtia talousuudistuksista – ja tukea monia muita tekijöitä. Tarvitaan vuoropuhelua kansallisten parlamenttien, työmarkkinaosapuolten ja muiden kanssa. Se on tärkeää ja tätä kautta voidaan talouden kasvua saada aikaiseksi. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että investoinnit, finanssipolitiikka ja rakenneuudistukset tarvitsevat tuekseen myös sisämarkkinatoimia. Markkinoille pääsy, tämä on ihan loginen kysymys, mutta – pitäisi muistaa myös kysyntä, kysymys, joka vaikuttaa kaikkiin muihin aloihin. Kiitos. Joo, mistä Kelly, the floor. Edustaja Kelly, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä äänestin ryhmäni kanssa tästä mietinnöstä ja meillähän oli suuri enemmistö. Kaksi kolmasosa itse asiassa äänesti puolesta ja yksi kolmasosa vastaan. Kunnian kunnianhimoinen aloite on tuonut tulosi, tuloksia jo ensimmäisen vuoden aikana työpaikkoja ja kasvoja ja taloudellista lähentymistä ja sosiaalista oikeudenmukaisuuttakin on saatu parannetuksi. Kannustamme siihen, että investoinnit käynnistyisivät nyt vuoden 2016 aikana. Rakenneuudistuksia tarvitaan ja modernisointia, eikä populistista finanssipolitiikkaa. On myös hyvä, että on sitouduttu pitkään, pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja huomioidaan erityisesti korkea nuorisotyöttömyyden taso. On hienoa, jos näin kaikessa tässä onnistumme. And the... Kiitos. Seuraavaksi ohjausjakso, mietintö ja työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat siinä. Edustaja Zulik. žiaľ musím povedať že. kiitos paljon. minun on valitettavasti sanottava että tämä mietintö Euroopan unionin talouspolitiikassa. Tässä kritisoidaan pimeästi tehtävää työtä ja ehdotetaan sellaisia toimia, jotka tekevät vielä kalliimmaksi laittoman palkkaamisen. Vaaditaan reaalikasvua ja halutaan tehdä muutoksia, mutta tässä kritisoidaan velkaantumista ja ehdotetaan monia sellaisia toimia, jotka vain lisäisivät velkataakkaa. Mietinnössä todetaan, että Euroopan unionissa on korkea työttömyys tällä hetkellä. Samanaikaisesti kuitenkin halutaan korottaa minimipalkkaa. Ei talouspolitiikka toimi tällä tavalla. Pitkiä mietintöjä voidaan kyllä kirjoittaa mutta talous ei toimi näin. Lisävapaus ainoastaan auttaa meitä taloudessa eteenpäin. Morvei. Seuraavana edustaja Morvai, yksi minuutti. Tekintetellä arvoa, että valuudi. emberek, valudi. Kiitos arvoisa puhemies. Meidän muistettava, että tässä on kyse ihmisistä. Me päätämme tässä ihmisistä, jotka elävät kotimaissamme – minä haluaisin palata tuohon aikaisempaan tarinaan, jossa puhuin paikallisesta yrittäjästä, perheyrittäjästä. Kyse ei ole siis mistään monikansallisesta yrittäjästä, ja tämä yrittäjä minulle kertoi, että tässä perheyrityksessä halutaan jatkaa työntekoa, ja mehän haluaisimme tukea tällaisia perheyrityksiä. Tässä toisessa mietinnössä on kyse sosiaalisista ja työllisyyskysymyksistä – kun ihmiset tekevät perheyrityksessä työtä, niin tämä ratkaisee monia ongelmia, koska ei synny mitään työttömyyttä, koska perhe tekee aivan kaikkensa sen eteen, että perheenjäsenillä on työpaikka. Eihän perheenjäseniä pistetä yrityksestä pihalle. Ne tekevät kaikkensa työllisyyden eteen näissä perheyrityksissä. Nuoreja äitejä tai vanhempia otetaan mukaan. Sitten edes mikin. Kiitos paljon puhemies. Asuntopolitiikan tukeminen ja remonttitöiden tukeminen, nuorisotyö. Tässä on esitetty erittäin monia aloja ja kaikki ansaitsevat tukea. On aivan välttämätöntä, että tätä työtä tehdään koko EU-ssa ja omassa maassani Latviassa. Nuorisotyön haluaisin mainita ihan erityisesti. Nyt on niin, että jos ei hoideta nuoria tai jos ei hoideta vaikka omaa vedelmäpuutarhaa, jos näin voidaan sanoa, niin ei saada mitään saattoa. Lapset ovat hienointa, mitä meillä elämässämme on. Meidän on tuettava lapsia ja nuoria kehittymään tekemään oikeita päätöksiä tulevaisuudessa. Minä tuin näitä toimia. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Sogor. Thank you. Despite the slowly diminishing... Kiitoksia. Vaikka hitaasti tässä edetään ja myönteistäkin lukua on. Meillä on vielä suuria eroja jäsenvaltioiden välillä ja meillä on rakenteellisia ongelmia työmarkkinoilla. Noin, noin 20 prosenttia nuorisotyöttömyyttä, pitkäaikaistyöttömyys on kaksinkertaistunut viime vuosina ja tämä on johtanut merkittävän köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiin ja ihmisen pääoman menettämiseen. Siksi olen tyytyväinen tästä mietinnöstä, jossa vedotaan vastuullisimpia rakenteellisia uudistuksia ja investointeja inhimilliseen pääolaan niin, että saadaan rakennettua osallistuvat työmarkkinat, joissa voidaan vastata myös ikääntyvän väestön tuomaan, tuomiin haasteisiin. Kiitoksia. And the last one, and this is you, Mr. Mann. Ja sitten viimeinen edustaja tässä asiassa, edustaja Mann. Mm, kiitos. Jos halutaan puhua taloustilanteesta toivottomana, pitää muistaa, että meillä on odotettavissa parin prosentin kasvua ja työttömyysluvut tulevat laskemaan lopulta. Meidän poliittiset toimemme vaikuttavat kyllä vaikka hitaasti. Nuorten työllisyysaloite ja nuorisotakuu ovat hankkeita, joissa jäsenvaltiot vihdoinkin ovat jättäneet varauksensa – syrjään. Miljoonat nuoret, jotka hakevat työtä, eivät saa jäädä yksin. Riberon mietinnössä puhutaan myös sosiaalisista indikaattoreista. Niiden pitää olla yhtä tärkeitä kuin talousindikaattoreiden. Niiden lisäksi tarvitaan tiukkoja analyysejä, jotka koskevat erityisoloja jäsenvaltioissa. Meidän pitää toimia työttömyyttä toivottomuutta vastaan, syrjään joutumista vastaan myös, koska EU:ssa on osoitettava, että solidaarisuus on meille tässä yhteisössä tärkeä. Kiitos. Thanks. And the next item will be... Kiitoksia. Seuraava kohta on edustaja Stalerin mietintö sisämarkkinoiden hallinto. Edustaja Morvai. Hyvät kollegat, minä toivoisin, että voisin esittää sanakirjan, jota tulkitaan itäosista Euroopan unionia. Eli mitä tarkoitetaan sisämarkkinoilla meidän mielestämme? Meille sisämarkkinat tarkoittavat sitä, että länsi-eurooppalaiset yritykset ja investoijat ottavat kontolleen kaikki meidän yrityksemme, tehtaamme ja maa-alamme ja että ranskalaiset ja saksalaiset saavat kaikenlaisia mahdollisuuksia meillä yrittäjyyteen liittyen. Unkarilaiset yrittäjät ja unkarilaiset ihmiset eivät saa etulyöntiasemaa. Sisämarkkinoista kai voidaan puhua ainoastaan siinä tapauksessa, että unkarilaisilla yrittäjillä on samanlaiset mahdollisuudet kuin länsi-eurooppalaisilla yrityksillä Unkarissa. Uskoakseni meidän on kerrottava näistä asioista suoraan. Kunze, eh, Kiitos arvoisa puhemies. On pohdittava, mikä tässä mietinnössä on erityisen tärkeää. Meidän pitäisi voida avoimesti seurata, mitä tapahtuu. Standardointijärjestelmiä pitää muuttaa. Tietoteknologia on käytettävä aktiivisemmin hyväksemme. Periaatteessa hyvin tärkeää on myös vastavuoroinen tunnustaminen. Siihen on vaikutettava. Ja myöskin tarjouskilpailut on hoidettava reilusti. Ilman näitä toimia ei tule ole mahdollista huolehtia sisämarkkinoiden aidosta toiminnasta. Lisäksi toimivalta on jaettava selkeämmin, jotta hallintorakenteet eivät ole liian monimutkaisia. Kiitos. Bos- Kiitoksia seuraavana edustaja Pospisil. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem podpořil tuto zprávu, která... Puhemies, minä tuin tätä mietintöä, jossa käsitellään sisämarkkinoita Euroopan unionissa. Minä pidän sisämarkkinoita Euroopan integraation yhtenä pääsaavutuksista. Kun 28 jäsentä on päässyt tähän hienon tulokseen, jopa nekin, jotka eivät syventyvää integraatiota liittovaltion muodossa tuen, niin selkeästi tunnustavat sisämarkkinoiden edut yrityksille. Jatkossakin meidän täytyy pyrkiä pois esteistä sisämarkkinoilla. Olisi hienoa, jos voisimme myös digitaaliset sisämarkkinat tietyssä määrin toteuttaa niin, että voisimme hyötyä kaikista niistä eduista, joita rajat ylittävän internetkaupan muodossa voisimme saada. Täytyy muistaa myös maarajoitukset ja niistä pois pyrkiminen. Tätä kautta voimme parantaa myös taloustilannettamme. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Eh, Podpořil tento návrh zprávy. je ten, Minäkin äänestin tämän mietinnön puolesta sen takia, että sisämarkkinat on perusarvo, jonka olemme saavuttaneet integraatiossa yrityksillä ja kansalaisilla ja hallituksella on etu, kun ne pyrkivät syventämään integraatiota. Mietinnössä aivan oikeutetusti käytetään terminologiaa, kuten innovointi, investoinnit, kilpailukyvyn tehostaminen. Myös kohesiopolitiikka on osa sisämarkkinoita – se täytyy nähdä myös kasvumoottorina, kilpailukyvyn ja innovoinnin tukijana. Kaikki tämä on niin arvokasta, että jatkossakin kannattaa rakentaa sisämarkkinoita. Jos markkinat toimivat, niin se varmasti tuo kasvua ja työpaikkoja. Kiitoksia. Nyt menemme seuraavaan mietintöön, jonka aiheena on EUn ja Tunisian vapaa kauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen – Ensimmäisenä edustaja Morva, yksi minuutti. Újabb szakasz a szótáramban, szabadkereskedelem, mit is... Niin. Ja sanakirjani vielä, mitä vapaakauppa tarkoittaa? Vapaakauppa tarkoittaa sitä, että saa vapaassa kilpailussa monis, molemmissa maissa kiristää palkkoja alaspäin, jotta hinnat laskevat, riippumatta siitä, onko onko kyse maataloudesta, tuhotaan vain maatalous, annetaan tuhoutua kaikkien pk-yritysten, pk-yrittäjät voivat luopua töistään. Jopa viisivuotias lapsi ymmärtää, että on aivan epäloogista se, että hyvin kaukana olevasta maasta tuotetaan tuotteita meille sen sijaan, että tuotettaisiin näitä tuotteita jossain lähempänä meitä ilman kasvintorjunta-aiheita ja muita myrkkyjä. Paljon parempi olisi tukea tällaista alueellista tuotantoa. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Mamikins. Kiitokset, arvoisa puhemies. Historiallisesti Euroopalla ja Tunisialla on ollut hyvin aktiiviset suhteet. Viime vuosina suhteita on vahvistettu Tunisian hallinnon uudistumisen kautta ja Tunisialle EU on tärkein kauppakumppani erityisesti maataloustuotteiden osalta. Tämä yhteistyö lisääntyy vuosi vuodelta, siksi nyt on oikea hetki siirtyä askel eteenpäin. Voimme lähteä ottamaan huomioon sen, että viime vuonna 7. maaliskuuta oli assosiaationeuvoston kokous, EU-Tunisia assosiaationeuvoston, ja tässä kokouksessa sovittiin tästä toimintaohjelmasta. Me pyrimme nyt siihen, että syvennämme suhteita yli Välimeren. Toivon, että yhteistyöstä tulee menestyksekästä. Sitten edustaja Keli. Kiitos puhemies. Minä äänestin tässäkin kohtaa ryhmäni kanssa samalla tavalla. Ja tuloskin oli myönteinen, hyvin selkein luvuin. Tämän tapaisia sopimuksia on tehty runsaasti monien maiden kanssa. Ja niistä me olemme sitten äänestäneet. On aivan oikein, että tällainen sopimus on myös Tunisian kanssa. Olisi, tulisi olemaan. En usko, että tämä on niin ristiriitainen kuin muut kauppasopimukset, erityisesti TTIP-sopimus. Siitähän on esitetty paljon kritiikkiä. Saa nähdä, miten sen kanssa käy, mutta Tunisia on kuitenkin valmis nyt etenemään tällä tiellä. Aivan niin kuin edustaja Morvai totesi, meidän on oltava varovaisia – että me aiheuta ongelmia omille viljelijöillemme Euroopassa, mekään missään muualla. And now we will move on. Nyt menemme seuraavaan kohtaan. Euroopan oikeusasiamies miehen toiminta. Edustaja Morva, joka hyvä. kedves hogy... Kiitos. Minä pyytäisin kollegoita ajattelemaan järveä, jonka ohi joku kulkee ja huomaa, että siellä on joku hukkumaisillaan. Ja henkilö päättää pelastaa yhden, nimittäin oman lapsensa. Ja kysytään, onko tämä moraalinen päätös vai ei. Toinen esimerkkikin tulee tässä mieleen – viisi ihmistä, jotka tarvitsevat apua tai hoitoa, ja jonkun on päätettävä, tai joku päättää hoitaa omat vanhempansa. Onko tämä moraalinen päätös? On varmasti. Kun siirtolaisuudesta on kyse, me Unkarissa ja monissa muissa Euroopan maissa olemme sitä mieltä, että me kyllä ymmärrämme, miten vaikea siirtolaisten tilanne on, mutta lähinnä haluamme kuitenkin huolehtia omista kansalaisistamme niillä varoilla, jotka meillä on käytössä. Tämäkin on mielestäni moraalinen päätös. Thanks, Ander. Ja tämä oikeusasiamiehen pitäisi pitää mielessä. Kiitoksia sitten edustaja Pospisit. Ja jsem podpořil tuto zprávu, která velmi podro... Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Siinä yksityiskohtaisesti kuvaillaan oikeusasiamiehen toimintaa vuonna 2014. Olen tyytyväinen, että toimintoja on entistä enemmän mukana tässäkin mietinnössä ja toimielimet reagoivat myönteisellä tavalla niihin suosituksiin, joita on esitetty. Muutoinhan tämä tehtävä olisi aivan hyödytön, jos toimielimet eivät ottaisi vakavasti suosituksia. 80 prosenttia kaikista valituksista oli otettu käsiteltäviksi toimielimissä. Edelleenkin meillä on nämä 22 prosenttia, joita on jatkossa käsiteltävä, mutta on tärkeää, että ihmiset voivat olla yhteydessä oikeusasiamiehen, kääntyä hänen puoleensa myös verkossa, omien nettisivujen kautta. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja sen takia toivon, että tämä suuntaus jatkuu. Kiitos paljon. Arvoisa puhemies, oikeastaan oikeusasiamiehen päätehtävä on huolehtia siitä, että hoidetaan, sitä, hoidetaan asiat niin, että oikeuksista pidetään kiinni. Jäsenvaltioilla on omat oikeusasiamiehensä, kuitenkin Euroopan oikeusasiamiehellä on laajempi työkenttä. Erityisesti vuonna 2014 perusoikeudet olivat esillä – samoin kuin Euroopan toimielinten avoimuus ja osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon olivat tärkeitä kysymyksiä. 20-30 prosenttia valituksista liittyivät avoimuuteen. Voidaan tietenkin ymmärtää, että tietyt asiakirjat ovat luottamuksellisia ja niihin pääsyä rajoitetaan. Mutta mitä teetippiin tulee? En ymmärrä, Miten voidaan sanoa, että neuvottelut käydään näin saati turhaan? Edustaja Keli. Eh, eh, Jälleen kerran minulla on ilo sanoa muutama sana tästä asiasta. Emily O'Reilly on irlantilainen ja hän on tehnyt erittäin hyvää työtä tässä toimessaan yhdessä vuodessa – 2014 oli 2163 asiaa, jotka käsiteltiin. Hän tutki jokaisen valituksen yksityiskohtaisesti ja löysi ratkaisuja moniin niistä. Joissakin tapauksissa hän antoi lausunnon toisissa, hän teki päätöksen. Olen todella iloinen siitä, että Meillä on viisivuotisen strategia oikeusasiamista varten. Uskon, että hän voi myös avata näille arvioinnille. Tämä on erittäin hyvää työtä. Haluaisin vielä tämän tässä todeta. Haluaisin kiittää myös teitä Itse teidän tänään tekemästä työstänne puheenmiehenä. Kiitoksia vain ja jatkakaa hyvää työtänne. Thanks. And now we... Kiitoksia. Sitten menemme seuraavaan kohtaan. Euroopan keskuspankin vuosikertomus. Edustaja Sulik. Ďakujem pekne. Hlasoval som proti tejto výročnej... Kiitos paljon. Minä äänestin tätä EKPn vuosikertomusta vastaan. Mielestäni loukkaa Euroopan parlamenttia se, että vuosikertomus 2014 esitellään vasta alkuvuodesta 2016. Ja vielä pahempi on se asia, että pääjohtaja Draghi ajaa euron aivan tuhoon oman politiikkansa kautta. nyt vain painetaan lisää rahaa. Tässähän painetaan rahaa ihan loputtomasti johonkin mustaan aukkoon. Korkotaso on nollassa. Täällä tämä tuhava EKPn toiminta on mahdollista ainoastaan siksi, että meillä on niin absurdit äänestysjärjestelyt – EKPn päätöksiä tehtäessä. Kiitos. Mami, kiitos. Kiitos paljon, puhemies. Vuonna 2008-2009 elimme talouskriisin aikaa ja me kärsimme edelleen tämän kriisin vaikutuksesta. Uudet kehityksen kulut kansainvälisesti vaikuttavat talouden tilanteeseen myös – EU:ssa. EKPn politiikka ja ponnistelut auttavat pääsemään eroon tästä kriisistä. Totta kai on vielä erilaisia ongelmia, finanssipolitiikka tai investointiongelmat eri maissa, mutta on todettava, että Euroopan keskuspankki on ponnistellut lisäksen talouskasvua. Minä toivon, että Latviassa tulee paremmat olot tulevaisuudessa investointien kautta. Thanks. And now we move on. Kiitoksia. Nyt menemme seuraavaan kohtaan. Vapaakaupan sopimusneuvottelujen aloittaminen. Edustaja Morvai. Eh, Kiitos. Minä en tietenkään äänestänyt tämän vapaakauppasopimusneuvotteluiden aloittamisen puolesta kaikki vapaakauppasopimukset osoittavat sellaista lähestymistapaa, jota minä en voi tukea. Tässä raha on keskiössä ja kaikki pohtivat, mitä tehtäisiin, että saataisiin lisää tuottaa ja lisää rahaa. Minusta meidän pitäisi ajatella vähän toisin. Meidän pitäisi saada ihmiset keskiöön ja pohtia sitä, mikä olisi eduksi kansalaisille, entä luonnolle, entä yhteiskunnallemme. Ne, jotka meitä seuraavat, turhautuvat usein siksi, että keskusteluissa niin harvat osallistuvat. Meitä on täällä nyt noin kuusi ihmistä täysistuntosalissa. Kenelle me täällä oikein puhumme? Tilanne on todella surullinen. Kollegani sanoi, että meidän pitäisi pohtia sitä, mitä minä täällä sanon. Minun pitäisi pohtia tätä tarkkaan. Vapaakaupasta puhutaan usein hyvin myönteisessä hengessä. Jopa koulussa opitaan, että vapaakauppa on hyväksi. Minusta olisi hyvä, että nyt tapahtuisi kunnollinen ajattelun paradigman muutos. Ehkä näin asia nyt vähän myönteisempänä kuin vuorokausi sitten, mutta ihmiset keskiön kuitenkin ei rahaa. Mamikins. Edustaja Mamikin. Kiitos puhemies. Vaikka maantieteellisesti Australia ja Uusi-Seelanti ovat kaukana Euroopasta, on niin, että meillä on jo pitkään ollut hyviläiset suhteet. Australia ja Uusi-Seelanti lasketaan aina läntisten maiden joukkoon. Australia ja Uusi-Seelanti pyrkivät hyvin kauppasuhteisiin. Se on meille yhteinen tavoite. Tuotteiden monimuotoisuus, hallinnon ja yritysmaailman rakenteet ovat samantyyppisiä. Siksi me voimme lähentyä Me Ei tässä ole sinänsä mitään ihmeellistä. Erityisesti jos ajatellaan lainsäädäntötyötä. Mielestäni on hienoa, että edistytään näissä kysymyksissä. Puhemies, olen aina vapakauppasopimuksista demokratioiden kanssa, mutta oma maani nyt lähestyy kansanäänestyksestä EUn jäsenyydestä Commonwealth-maiden kanssa neuvottelut ovat erityisen tervetulleita. Monet euroskeptiset kollegani tukevat sitä, että jättäisimme EUn. Yksi syy tälle on se, että kauppa lisääntyisi Commonwealth-maiden kanssa ja englanninkielisten maiden kanssa. Nyt kierros on saatu valmiiksi ja ratifiointi on edessä. TTIP-neuvottelut ovat käynnissä ja nyt puhumme Australian ja Uuden-Seelannin sopimuksesta, puhumattakaan innostuksesta samantapaisiin sopimuksiin Intian kanssa. EU ei halua kaupankäyntiä Commonwealth-maiden kautta, mutta EUn vapakauppasopimus tekee jäsenyydestä edukkaamman kuin minkä tahansa yksittäiset sopimukset oma maamme voisi itse tehdä. Kanadalaiset ovat tehneet myönnytyksiä, joita ei ole edes NAFTA-sopimuksessa Yhdysvaltain kanssa. Olen vakuuttunut, että Australian ja Uuden-Seelannin sopimus on yhtä kunnianhimoinen ja hyödyllinen yhdistyneelle kuningaskunnalle. Kiitos. And now will we move on the... Kiitoksia. Sitten menemme seuraavan asian lemmikieleemme, että ensimmäinen puhuja, edustaja Demesmaker. Kiitos puhemies jatkuvasti puhutaan siitä, mitä tehdään eläimille, mutta usein ihmiset, anteeksi, eläimet, lemmikkieläimet joutuvat kärsimään kauppakäytänteistä, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitetut välineet ovat siksi tärkeitä. Tärkeää on huolehtia koirien ja kissojen rekisteröinti. Se on meillä tärkeä ja helppoa siksi, että voidaan saada löydettyä näiden eläinten, jotka kulkevat kaduilla omistajat. Mutta tämä ei toimi yli rajojen. NVA on ajanut jo pitkään lisää eurooppalaisia toimia. Monissa jäsenvaltioissa on järjestelmät, jotka ovat velvoittavat, mutta on tärkeää huolehtia yhteen toimivuudesta. Se on tärkeä viesti parlamentista, että laiton kauppa saadaan loppumaan eläinten hyvinvoinnin eteen. Sitten Pospisil, Předsedkyně, tento Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Ja on hyvä, että hyväksyimme päätöslauselman, joka johtaa yhteen rekisteröintijärjestelmään EU-ssa. Se auttaa työtämme, kun vastustamme eläinten salakauppaa, salakuljetusta ja eläinten kirjoitusta vastaan. Tämä ei ole minusta byrokratiaa, vaan kyse on eläinten suojelusta. Erityisesti keskisessä Euroopassa eläimiä tuotetaan melko moisissa jalostuskeskuksissa Länsi-Eurooppaan. Kyse on kymmenistä tuhansista onnettomista eläimistä, jotka hyvin julmissa olosuhteissa suhteessa syntyvät ja sitten ne viedään Länsi-Euroopan maihin. Jos eläimet rekisteröidään, niin eläinkauppa silloin kun kyse on elävistä olennoista, toimii sääntöjen mukaan. Ja toivottavasti tätä kautta eläimiä kohdellaan eläiminä, elävinä olentoina. Edustaja Malmikin. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Kotieläimemme, lemmikkimme kuuluvat päivittäiseen elämäämme, ovat ystäviä ja auttajia. Joillekin ihmisille ehkä lemmikki on ainoa ystävä. Totta kai monilla ihmisillä ei ole vain kissoja koiria lemmikkeinä, vaan hamstereita. Ja onhan jollain krokotiileja ja käärmeitäkin. Sitten kuitenkin puhutaan kissoista ja koirista ikään kuin standardilemmikeistä. Nyt on korkea aika huolehtia siitä, että saadaan standardoidut rekisteröintijärjestelmät kaikkiin jäsenvaltioihin. Tämä ottaa kuljetusmahdollisuuksia ja näin voidaan myös taistella eläinten salakuljetusta vastaan, kun tämä ongelma on EUssa suuri. Last issue today. Ja sitten siirrymme päivän viimeiseen asiaan. Aiheena on Jemenin humanitaarinen tilanne. Edustaja Morva, olkaa hyvä. Kiitos. Olen puhunut hyvin kriittisesti, mutta nyt puhuisin vähän myönteisemmässä hengessä. Minä uskoisin, että on oikein, mitä kollegat sanovat, että nyt ajatellaan vähän toisin. Tämän osoittaa Jemenin päätöslauselmat. Yhä uudestaan on todettu, että tietyistä syistä jossain kolmannen maailman maassa syntyy sota, ihmiset pakenevat sieltä ja meidän tulee ottaa nämä ihmiset vastaan. Ja jos maa ei ota vastaan näitä ihmisiä, Unkari esimerkiksi, niin sitten muut maat kritisoivat kyseistä maata. Mutta nyt kun puhutaan Jemenin humanitaarisesta tilanteesta, on vihdoinkin lähdetty pohtimaan varsinaisia perussyitä. Tässä nähdään, että sotilaallinen väliintulo muun muassa on johtanut siihen, että Jemenin ihmisoikeustilanne on nyt aivan katastrofaalinen. Nyt kritisoimme lopulta myös Saudi-Arabiaa ja myös monien EUn jäsenvaltioiden asen vientiä. Se on oikea tie. Meidän pitää puuttua syihin, eikä ainoastaan kritisoida niitä, jotka eivät pakolaisia vastaan voi ottaa. Mamikins. Ja sitten edustaja Mamikins. Kiitos paljon, puhemies. On selvää, että Jemen on vuosikymmenten ajan ollut alueen yksi köyhimmistä maista. Vallankumous viisi vuotta sitten ei parantanut tilannetta, vaan heikensi. Saudi-Arabian toiminta ja Iranin toiminta on heikentänyt entisestään asukkaiden hankalaa tilannetta – nyt ei ole minkäänlaista kokonaiskäsitystä siitä, mitä sotilaat tekevät, kuka on välittänyt ja myynyt aseita ja niin edelleen. Jotta voisimme parantaa Jemenin humanitaarista tilannetta, on hyvin tärkeää, että EU ottaa käyttöön saaron Saudi-Arabian suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Tämän istunnon pöytäkirjat toimitetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa. Mikäli vastalauseita ei ole, toimitaan hyväksytyt päätöslauselmat henkilöille ja elimille, jotka on päätöslauselmat.